Ja tämähän on pohjautunut hyvin objektiiviseen indikaattoreihin. Kiitos kysymyksestä, kollega. Vaikka me ei nyt keskustelekaan laajentumisesta sinällään pohjois Makedonia ja Albanian kohdalla, koska huomenna on äänestys, mutta mitä Schengenin tulee, niin kyllä tuen Kroatian ja Bulgarian ja Romaniankin tulemista, kun Schengen on valmiina ja Kroatia täyttää edellytykset oikeudellisesti ja poliittisesti, varsinkin mitä tulee pakolaisten palauttamisena, miten heitä kohdellaan. One minute, Mr. Borkia. Herra Borkia, minuutti. Grazie, presidente. Quindi... Eh, Kiitos, puhemies. Kuten juuri on todettu, miten kalliiksi on la- laituminen käynyt ja eikö ole nyt sitten on Ranska käyttänyt vetoa, en tiedä mistä syystä kun se ajatellaan, että oli niin paljon albanialaisia, jotka hakevat turvapaikkaa Ranskasta, mutta herra Ularin vuoksi, totta kai me olemme nyt nähneet, että on luonut valtava turvapaikkaryhmä. Ensinnäkin eurooppalaiset veronmaksajat joutuvat tästä maksamaan ja sitten tilikas tuomistojen vaatimuksia edes ajatella hyväksyttävää, että Bryssel voisi olla mukaan ratkaisu heidän ongelmiinsa. Ei pidä unohtaa, että Albania kuuluu myös islamilaisen järjestöön. Eurooppalaisen veronmaksajan rahat menevät siis sinne rahoittamaan koranikouluja. Ja, ja niin kutsuttu Pohjois-Makedonia on myös loukannut toista kansakuntaa, koska se ei ole Skopje. Ja siksi voidaan vain todeta, että laajentuminen on myös johtanut Venäjän kasvamiseen Balkanilla, mutta siitä 6-5 veisaa kukaan. One Herra Aleksandrov minuutti. Gospodin predsjedatel. Kiitoksia, puhemies. Ranska ei olisi valtio, joka tekee tuon kaltaisia virheitä ihan huolimattomuudesta. Ranska on valtio, joka oletettavasti tietää, mitä se tekee. Mutta ilmeisesti Tämä Ranskan päätös palvelee Venäjän etuja Balkaneille. Ja Venäjä, kuten tiedämme, vastustaa eurooppalaista ja euroatlanttista integraatiota Länsi-Balkanin maiden kohdalla. Ja tästä syystä se on vienyt eteenpäin hybridisotaa. Macronin virhe on kyseessä ja sen seurauksena järjestetään Pohjois-Makedoniassa varhaiset vaalit. Meidän ei tulisi kuitenkaan odottaa näiden vaalien lopputulosta, eikä Zagrebin huippukokousta, sillä Macron toteaa muuten, että odotellaan vain ja katsotaan, mitä tapahtuu uuden Makedonian hallituksen kohdalla, joka ei vie meitä kohti vaarallista poliittista spiraalia. Ehdottaisin, ettei pelata peliä Belgradin kanssa. Edustaja Benite, minuutti. Kiitos puhemies. Minä olen vakuuttunut, että seis neuvotteluille Euroopan neuvoston päätöksellä liittyen Albaniaan ja Makedon, Pohjois-Makedoniaan on ollut vakava virhe. Nyt me näemme, että nämä maat ovat tehneet vakavasti työtä päästäkseen unionin Tästä on osoitus myös Prespan sopimus viime vuodelta Kreikan ja Pohjois-Makedonian välillä, tai uudistukset Albaniassa viime vuosina, jotta lähentyisivät unionin vaatimuksia. Neuvottelujen avaaminen on tärkeää uudelle vaiheelle. Että viime vuosina on nähty, miten se vaikuttaa, koska lisää toivoa kansalaisten ja nuorten parissa, jotka ovat katsoneet luottavasti mielineuvottelujen suuntaan. Ja noiden maiden kansalaiset myös tulee minunkin maahani Italiaan. He halusivat olla osa unionia, vaikka se toimi hyvin. Ja totta kai pääsemme yli vaikeuksista. Totta kai pitää myös toimielinten toimintaa muuttaa sielläkin, mutta ei se ole mikään peruste estää kaikkea. Ja siksi Euroopan unionin pitäisi olla vielä voimakkaampi, jos sinne saadaan lisää kansakuntia meidän mantereeltamme. Kiitos. Mr. Deli, one minute. Herra Deli, minuutti. Köszönöm, elnök Bistosuud Biztos úr, Herra puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa ministeri. Viime huippukokouksen anti oli se, että EUn uskottavuus laajentumispolitiikkaan liittyen on murentunut ja siksipä Länsi-Balkanilta ei voida uudistuksia vaatimaan, sillä EUkaan ei ole toiminut vaatimallaan tavalla. Uudistuksia on toteutettava, mutta tässä täytyy aina perustaa työtä vastavuoroisuuteen. Olisikin hyvä, jos valtioiden ja hallitusten päämiehet ymmärtäisivät, että EUnkin intresseissä on juuri laajentuminen. Skeptikot ovat sanoneet, että unionin sisäinen uudistaminen pitää toteuttaa ensin, mutta ei olisi oikeutettua vaatia muilta malttia, kunnes EU on sisällä saanut asiat kuntoon. Komission on löydettävä kaikille sopiva ratkaisu tähänkin kysymykseen. Kiitoksia. Herra Mikser, minuutti. Thank you, President. The council decision not to open. Neuvoston päätös olla käynnistämättä neuvotteluita Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa on erittäin valitettava. Itse asiassa se oli ihan väärinkin. Paljonkin on sanottu siitä, mitä se saattaisi merkitä EUn uskottavuudelle, ei pelkästään näissä kahdessa maassa, vaan myös muualla, ja miten se saattaa epävakauttaa koko alueen. Erityisen häpeällistä on tämä sitä syystä, että kieltäytyminen keskusteluista liittyy kotimaan politiikkaan tietyssä jäsenvaltiossa – eikä ollut seirausta epäonnistumisesta hakijoiden puolelta hoitaa omia velvoitteitaan. Aivan päinvastoin, varsinkin Pohjois-Makedonian johtajat ovat olleet äärimmäisen rohkeita ja ottaneet paljon poliittisia riskejä, jotta ratkaisisivat pitkän aikavälin kiista naapureiden kanssa. Minun mielestäni viime viikkoiset tapahtumat olivat todella huonot. Meidän täytyy ehdottomasti toimia ennen kuin uskottavuutemme kärsii vielä pahemmin minuutti. Kiitos puhemies. Presidentti Macron oli täällä salissa runsas vuosi sitten ja puhui siitä, hän haluaa Euroopan demokratian parana mahdollisuutenamme, niin että jos me luovumme demokratiasta, olemme harhateillä. Olen samaa mieltä siitä, siksi on uskottoman valitettava, että hän käytti veto-oikeuttaan neuvottelujen alkamiseksi Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa. Ja, ja vielä nyt sitten, että kyseenalaistetaan koko laajentumispolitiikkaa. Laajentumis on kaikkein menestyksekkäin väline EU-ssa demokraattisten uudistusten edistämiseksi tai ihmisoikeuksien edistämiseksi. Emme voi kääntää selkäämme maille, jotka ovat ponnistelleet osa ollakseen vahvoja demokratioita, vaan meidän täytyy rohkaista heitä vielä enempään. Länsi-Balkanina, jos ei siellä EU ole, tai sitten Venäjä, Kiina, Saudi-Arabia tai Turkki, me emme saa pettää unelmia yhtenäisestä Euroopasta, yhtenäisestä lännestä ja idästä. Komission täytyy toimia nyt. Siinä puhujat. Seuraavaksi puhuja ilman puhujaluettelo. Täällä on useita pyyntöjä, mutta kun olemme aika myöhässä nyt jo muutenkin, en pysty tarjoamaan mahdollisuutta kaikille puhua. Yksi henkilö per ryhmä ja etusia niille, jotka eivät vielä puhuneet koko keskustelun aikana pane předsedající já jsem velmi. herra puhemies. Olen iloinen, että suurin osa kannoista oli sen suuntaisia, että neuvoston päätös oli väärä Useampaan otteeseen totesimme, että Länsi-Balkanin maat on integroitava EU-hun. Kaikki muut päätökset ovat vääriä, koska ne johtavat vain ainoastaan siihen, että Venäjän vaikutusvalta kasvaa alueella, kuten täällä on sanottu. Ja EU asema heikkenee alueella. Mitä meidän tulisi kertoa näille ihmisille, kun ikään kuin hylkäsimme heidät? Arvoisa komission jäsen, usein on sanottu, että EUn intresseissä olisi neuvotteluiden jatkaminen. Ne, jotka ovat skeptisiä, sanoen, että valtiot eivät ole valmiita, mutta tämähän on vain vasta neuvotteluiden aloitus. Ei kyse ole jäsenyydestä. Neuvottelut voivat keskää, kestää vuosia, mutta mahdollisuus heille tarjoutuu. Joten meidän pitäisi arvioida tilannetta uudestaan ja painostaa Macronia. Tämä on nimittäin EUn intressien vastaista. Kiitoksia. Edustaja Ward. Uh, thank you, Kiitoksia puhemies. Länsi-Balkaneiden ystävänä en epäile lainkaan, etteivätkö Albania ja Pohjois-Makedonia liittyisi myöhemmin EU-hun. Olette ehdottomasti menestyksellisesti astuneet eteenpäin liittyäkseni EU-hun. Ja viimeiset neuvoston sabotaasiyritykset Ranskan, Tanskan ja Alankomaiden toimesta ovat erittäin valitettavia. Joka tapauksessa Albania ja Pohjois-Makedonia ovat edellä joitakin jäsenvaltioita. Esimerkiksi molemmat maat ovat ratifioineet Istanbulin yleissopimuksen, kun esimerkiksi oma maani Yhdistynyt kuningaskunta viivyttelee ja sama Bulgaria – minä vetoan kaikkiin Euroopan neuvoston johtajiin, jotta tämä laittaisin mukaan uudelleen esityslistalle ja suosittaisin liittymisneuvottelun aloittamiseen. EU vaikuttaa koko Länsi-Balkanin alue, jolle me osoita poliittista avoimuutta ja eheyttä. On tärkeää ja olen vakuuttunut siitä, että meidän tulevaisuutemme on Länsi-Balkanilla ja Länsi-Balkanin tulevaisuus on Euroopassa. Kiitoksia. Mr arvoisa Puhemies, komission jäsen, kollegat, minä en halua luopua vapaasta kokonaisesta Euroopasta enkä laajentumisesta, koska se on ollut kaikkein paras väline auttaa ja rohkaista naapurimaita kohti demokraattisia uudistuksia, markkinataloutta ja kohentaa kansalaisten elintasoa ja mikä tärkeintä, päästä alueelliseen yhteistyöhön ja vakauteen toimintasuunnitelmat ja kumppanuussopimukset asettavat kovia vaatimuksia naapureille, mutta jotenkin unohdetaan pitää omista lupauksistamme kiinni. Tätä ei voida perustella millään. Ehdokas maat eivät ehkä ole valmiita jäsenyyteen vielä tänään, mutta meidän täytyy katsoa pitkälle tulevaisuuteen. Me tarvitsemme tasapainoisia ponnistuksia myös Venäjää vastaan. Jos mitä lyhytnäköisiä etuja tarjotaan sieltä suunnalta, kun me tarjoamme puolestaan kaikkein korkeinta mahdollista elämänlaatua, perusvapauksia ja rauhaa. Mutta siihen päästäksemme täytyy luopua byrokratisista väitteistä ja palata jälleen EU-laajentumiseen. Von Kramonta. Edustaja von Tomova. Ähm, Paljon kiitoksia arvon kollegat. Viime huippukokous oli historiallinen virhe. Albanialle ja Pohjois-Makedonialle ei näytetty avointa ovea. Se oli tyrmäys heitä vastaan, varsinkin nuoria kansalaisia vastaan. Tämä oli melkoinen kuolin isko koko alueelle. Mailla ja kansalaisilla ei ole ollut suuriakaan toiveita ja monet ovat jättäneetkin kotimaansa. Ja jäsenyyden mahdollisuus tarkoitti sitä, että nuorilla oli todellinen mahdollisuus päästä parempaan elämään. Mutta vaikka kriteerit täyttyivät, ovet jäivät kiinni ja tästäpä syystä taloudellinen muutos ja sisäpoliittinen uudistuminen ei etene. Muut eivät jää odottamaan kädet suorina Katar, Saudi-Arabia, Venäjä, Kiina tekevät kaikkensa poliittisen yhteistyön vahvistamiseksi tällä alueella ja se tuskin on Euroopan unionin intresseissä. Kiitoksia. Mr. Le Breton. Edustaja Le Breton. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Olen iloinen, että neuvosto esti neuvottelut Albanian ja unio välillä Albania on tunnettu siitä, että se on täynnä korruptiota, joka tukahduttaa omaa yhteiskuntaansa. Yksi kolmesta nuoresta on maailmanpankin mukaan työttömänä. Totta kai oikeuslaitosuudistus on ollut käynnissä muutaman vuoden ajan, mutta tulokset ovat huolestuttavia. Riippumaton komitea, jossa on asiantuntijoita kansainvälisellä tasolta, on käynyt kaiken läpi ja tuloksena on, että 17 tuomarista vain kaksi on jäljellä korkeimmassa oikeudessa ja perustuslain tuomioistussa ei kuin yksi jäljellä osoittavat nämäkin korruption määrän. Meidän täytyy nyt osoittaa se selvästi, että Albania ei ole valmis liittymään unioniin. Tänä päivänä se on, kuten Le Suor totesi viime vuonna, se on huumausaine ja alakuukuljettajien valtio. Mr. Papadimoulis. Edustaja Papadimulis, kiitoksia. Euroopan parlamentin täysistunto äänestää suurella äänten enemmistöllä. Kaikki poliittiset ryhmät ovat mukana. Siitä, että se vaatii neuvostoa muuttamaan tätä valtavan valitettavaa historiallista virhettä. Me välitämme viestin parlamentista Albanian ja Pohjois-Makedonian kansalaisille siitä, että Euroopan unioni on uskottava. Se on rakenne, joka on uskottava. Ja lähetämme Emmanuel Macronille viestin siitä, että hänen ei-äänensä, joka tulee ehdottomasti korjata, ei vie eteenpäin vakautta, eikä se palvele EUn etuja. Hän palvelee Erdoganin, Putinin, epävakauden ja muiden tämänkaltaisten asioiden etua Euroopassa ja Balkanilla. Me täällä huoneessa me otamme ehdottomasti vastaan tällaisen enemmistöäänestyksen. Täällä on sinisen kortin kysymys, mutta kun olemme todella myöhässä jo nyt ja olemme nyt keskustelemaan puheenluettelon hylkää, olen pahoillani. Ja nyt puheenvuoron saa komission jäsen Haan komission puolesta. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Haluan kiittää kaikkia sydämellisesti tästä äärimmäisen laajasta tuesta, jota olette osoittaneet tällaista uskottavaa liittymisprosessia kohtaan ja sitä kohtaan, että kyseiset maat Pohjois-Makedonia ja Albaanialle pitäisi avata ovet, eli että voisimme aloittaa ne neuvottelut. Kyse ei ole siitä, että pari päivän päästä jäsenyys olisi tarjolla, vaan kyse on monivuotisesta prosessista. Vuosiakin saattaa kulua uskottavuutta rakennettaessa, tai sitten vain pieni hetki menee siihen, että tämä uskottavuus menetetään. Ja Länsi-Balkanin osalta näin kävi tietyssä määrin, mutta ei ainoastaan Länsi-Balkanin alueella. Tämä päätös on Euroopan unionin kannalta huono. Meitä ei pidetä enää luotettavana kumppanina, vaikka me itse peräänkuulutamme sitä kansainvälisellä näyttämöllä. Ja sanon tämän Muistutan siitä, että aivan lähialueilla on syntymässä uusia ongelmia. Libanon, Lähi-Itä, niistä ei tarvitse puhua yhtään mitään. Tunisian poliittinen tilanne hyvin hauras. Algerian tilanne, kuka tietää mikä se on. Ja todellakin toivon, että ne, jotka vastaavat tästä nykytilanteesta, eivät tienneet, mitä tämä päätös tarkoittaa unionin imagon suhteen globaalilla näyttämöllä ja varsinkin ihan lähialueilla, mitä mahdollisuuksia unionilla on aikaisemmin ollut ja mitä on nyt menetetty. Ja tämän luottamuksen takaisin voittaminen ei ole helppo tehtävä. Minä aina katson asioiden positiivista puolta ja olen vakuuttunut, että asiat muuttuvat lopuksi aina hyvälle mallille. Ja jos otetaan huomioon viime kuukausina esitetyt kommentit, eli miksei neuvotteluja voitaisiin nyt aloittaa, näihin kommentteihin kannattaa suhtautua vakavamielisesti. Mutta joskus minulla on syntynyt sellainen vaikutelma, että argumentit ovat olleet ikään kuin teennäisiä. Ei vaan haluttu sanoa suoraan, että vastustan laajentumista, mutta Ranskan tai jonkun muunkin maan argumentti kuului, että ennen seuraavaa laajentumista meidän pitää toteuttaa nykyisen yhteistyömallin ja päätöksentekoprosessin syventämistä. No henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kyllä ymmärrän, mitä ajatte takaa, mutta en missään nimessä voi ymmärtää sitä, että prosessit olisivat ikään kuin jatkumoja toisilleen. Kyllä on mahdollista, realistista ja järkeen käypääkin toteuttaa nämä prosessit rinnakkain, sillä molempiin prosesseihin menee vuosia. Jos me ensin lähdemme keskustelemaan ainoastaan sisäisestä yhteistyön syventämisestä ja vasta sen jälkeen laajentumisesta, niin silloin näille maille jäsenyys olisi tarjolla joskus 2030-luvulla, joten se on kaikkea muuta kuin liittymisnäkymä. Ja voin vakuuttaa teille, arvoisat kollegat, että minä henkilökohtaisesti ja minun tehtäväni vastaanottava komission jäsen katsoo, mikä on laajentumismetodiikka. Kukaan ei ole täydellinen, aina löytyy parantamisen varaa, mutta ainakin kuulemani perusteella voin sanoa, että ei tässä mitään uutta olla keksimässä. Kyllähän oikeusvaltion periaatetta käytetään kriteerinä. Neuvottelut voidaan aloittaa, eli prosessihan on ikään kuin jatkumo. Näin tulemme tekemään ja minä toivon, että tähän osallistutaan ponnekkaasti. Ja lopuksi lyhyt anekdootti. Se on lyhyempi kuin mitä pelätä saattaa. Vuonna 2013 nimittäin vastasin aluepolitiikasta ja Brysselissä järjestin silloin pienen seminaarin pohjois kumppaneiden kanssa. He kertoivat minulle eräänlais, erinäisistä hankkeista, jotka liittyivät sovinnon tekoon ja tämän prosessin edistämisen puolesta. Ja voin sanoa, että 90 prosenttia jäsen, näistä osallistujista vuonna 2013 siis olivat entisen Jugoslavian kansalaisia. Ja he tiesivät kyllä, miksi he halusivat olla silloin paikalla. He tiesivät, että vakaus, rauha ja hyvinvointi voidaan saavuttaa Länsi-Balkanin alueella vain ainoastaan suuremmassa yhteisössä eli Euroopan unionissa. Joten kiitokset vielä kerran tästä toivon pilkahduksesta ja toivottavasti huomenna tämän välitätte eteenpäin. Ja Pohjois-Makedonian parlamentin puhemiehelle toivotan kaikkea hyvää ja kiitokset myöskin henkilökohtaisesti teille näistä viime kuukausien aikana esittäneistä ne hankkeista avautuaksenne Euroopan unionin suuntaan. Oikein paljon kiitoksia. Kiitos komission jäsen. Nyt puheenvuoron saa Tytti Tuppurainen neuvoston puolesta. Olkaa hyvä. Mr. Hyvä puhemies. Pohjois-Makedonian parlamentin puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Haluaisin kiittää teitä tästä keskustelusta ja haluaisin myös käyttää tilaisuutta kiittääkseni komissaari Haania jatkuvasta sitoumuksesta laajenemisprosessiin. Tämä keskustelu on vielä enemmän vakuuttanut minut siitä, että meidän tukemme länsi ja sen eurooppalaisille tavoitteille on vahva ja kestävä. Eurooppa Eurooppa-neuvoston lausunnon mukaisesti Länsi-Balkanin laajenemiseen palataan vuonna 2020. Se merkitsee sitä, että työ neuvostossa jatkuu. Emme me luovuta. Lisäksi muistutan siinä, että myös sopimus avataan liittymisneuvottelut on vain ensiaskel erittäin pitkässä prosessissa. Riippumatta siitä, miten turhautunut tai pettynyt itse olenkin, haluaisin todeta, ettei nyt ole oikea aika jäädä värehtimään sitä, mitä viime viikolla tapahtui. Ja riippumatta siitä, miten houkuttava tämä on, niin ei kannata osoittaa sormella ketään, koska meidän täytyy nyt mennä eteenpäin, täytyy ottaa lisää askelia. Nyt täytyy huolella pohtia niitä seuraavia asioita, joita tulee tehdä, jotta onnistumme tässä prosessissa prosessi joka tapauksessa on pitkä ja vaatii paljon kovaa työtä kaikilta. Me puheenjohtajavaltiona nyt huolella tarkastelemme tilannetta ja sen jälkeen mennään eteenpäin. Haluaisin siis jäädä optimistiseksi ja toiveikkaaksi, vaikkakin realistiseksi siitä, mitä voidaan saada aikaiseksi seuraavan muutaman kuun aikana. Kunnioitan täysin sitä työtä, jota kaksi maata ovat tehneet sekä Pohjois-Makedonia että Albania tähän mennessä. Ja haluaisin rohkaista niitä jatkamaan samassa hengessä. Ja samanaikaiseksi uudistuksia omien kansalaistensa eduksi. Se, mikä on hyvä heille, on hyvä myös Euroopalle. Kiitoksia tästä keskustelusta. Thank you. Kiitos. Tänne on tullut seitsemän esitystä tästä keskustelusta seuraavilta ryhmiltä ID, ECR, Vihreät, EFA, GUE, NGL, SD, Renew ja EPP. I would like to, uh, thank... Haluaisin kiittää osallistumisesta ja kiittäisin siis komission jäsen Haania ja rouva Tuppurainen. Minä kiittäisin myös Pohjois-Makedonian tasavallan parlamentin puhemiestä, joka oli mukana keskustelussa hänkin. Keskustelu päättyy, äänestys toimitetaan huomenna. Seuraava aihe esityslistalla on komission varapuheenjohtajan korkean ulkopoliittisen edustajan julkilausuma Irakin tilanteesta, erityisesti nuorten opiskelijoiden mielenilmaisten väkivaltainen tukahduttaminen. Ennen kuin alan keskustelu kertoisin, että jos haluaa osallistua Catch the niin, niin tarvitaan rekisteröitymistä ja uutta järjestelmää, joka on sähköinen. Siksi kehottaisin aina tuomaan äänestyskorttinne mukaan, jos haluatte mukaan keskustelun puheenluettelua, niin nyt tästä lukien on mahdollista odottamatta keskustelun päättymistä. Mutta kun me olemme aika myöhässä jo aikataulusta, niin en ehkä pysty täyttämään kaikkia toiveita keskustelussa ja puheluetteloa. Keskustelun avaa Rouva Tuppurainen, joka puhuu komission varapuheenjohtajan korkean ulkopoliittisen edustajan puolesta. Rouva Tuppurainen, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Lokakuun alussa Mielenilmaisut ryöpsähtivät Bagdadissa ja muussa, muissa osia Irakia. Ne levisivät väkivaltaisiksi yhteenotoiksi ja yli 110 kuolonuhria ja yli 6000 haavoittunutta. Siis Ulkonaliikkumiskielto asetettiin moneksi päiväksi. On hyökätty lehdistöt vastaan, televisioasemia vastaan, mutta myös yksittäiset asettuvat henkilöt ovat hyökänneet mielenosoittajia vastaan. Euroopan unioni välittömästi teki selväksi jo lokakuun kolmas päivää, että me edellytämme, että turvajoukot harjoittavat mahdollisimman pidättyväistä politiikkaa mielenosoittajia vastaan ja käynnitettäisiin tutkinta välittömästi tapahtumista. Meitä on rohkaisut Irakin korkeimman viranomaisten julkilausuma sitoutua sananvapauteen, ja tarjota turvallisuutta kaikille kansalaisille ja myös lehdistövapautta. Irakin kansa vaatimuksia ei voida tukahduttaa väkivalloin. Heidän vaatimuksia täytyy kuunnella ja niihin täytyy puuttua vakavasti. Mielenosoitukset käynnistyivät spontaanisti lähinnä nuorten voimen, jotka halusivat peruspalveluja, parempia mahdollisuuksia ja loppua korruptiolle. Heidän pyrkimyksensä ja murheensa ovat legitiimejä, eikä niitä pitäisi aliarvioida. Itse asiassa nuoret kautta Lähi-idän menevät kadulle samoista syistä. Yhtä lailla Irakin haasteet ovat valtavat. Maa on vihdoinkin päässyt eroon pitkästä konfliktista. Siellä tarvitaan sovintoa jälleenrakentamista, mutta siellä täytyy saada aikaan myös parempia mahdollisuuksia, parempaa elämää kansalaisille. Odotuksen on vastattava, jos Irak halutaan saada vakaksi pitkällä aikavälillä. Uskottava ja vaikuttava taloudellinen uudistus ei voi odottaa pidempään. Korruptio on puututtava myös tehokkaasti. Tämä on keskeistä, jotta voidaan sietokykyä kasvattaa toimivine instituutioineen ja vahvana demokratiana. Nykyinen hallitus Irakissa on asettanut etusijalle merkittävät uudistukset ja ne on nyt toteutettava mitä pikimmiten. Korkea edustaja kävi Bagdadissa kesällä. Jo silloin hän tarvitsi tukea hallituksen uudistusohjelmalle niin, että voidaan tarjota palveluita väestölle. Näinä vuosina me olemme aina olleet Irakin kansan puolella niin, että he voivat saada aikaan sovintoja jälleenrakennusta maassaan. 2018 alkuvuodesta isännöimme Kuwaitissa kansainvälistä konferenssia Irakin jälleenrakentamiseksi ja nyt me olemme myös täyttämässä nämä lupaukset konferenssista. 300 miljoonaa on nyt saatu liikkeelle kahden vuoden aikana uudistusten tueksi ja työpaikkojen luomiseksi kestävältä pohjalta, varsinkin nuoremmille sukupolville, siis niille, jotka nyt ovat olleet mielenosoitusten kärjessä. Näinä vuosina me, me olemme auttaneet sairaaloita ja yliopistoja tuossa maassa, että Irak saisi aikaan normaalin elämänkulun. Me olemme tehneet yhteistyötä hallituksen kanssa tueksamme kansallista sovintoa ja luoneet myös oman mission auttaaksemme turvasektorin uudistusta, jotta voitaisiin turvajoukot noudattamaan perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia. Me emme saa unohtaa, että Irak on saanut aika merkittävä edistystä viimeisten vuosien aikana. Sen jälkeen, kun DAS tuhottiin, 2018 yleiset vaalit saivat peränsä myös rauhallisen, rauhanomaisen vallan siirron suhteet keskushallinnon ja Kurdistanin välillä ovat nekin kohentuneet. Meidän eurooppalaisten, me olemme aina sanoneet, että me haluamme auttaa Irakin kansaa ja saada aika rauhaa. Irakin kansa sitä halajaakin, Siksi jatkossakin olemme kyllä heidän puolellaan ja tuemme Irakia sen pyrkiessä osallistavampaan ja oikeudenmukaisempaan demokratiaan. Kiitos. President. Thank you very much. Kiitos. Seuraavaksi kuulemme poliittisten ryhmien puhujat, mutta sitä ennen pyytäisin, että jäsenet pitävät kiinni puheajastaan, olemme aika lailla myöhässä. Puolitoista minuuttia, herra Kirtsos, kansanpuolueen puolesta. Thank you. We have a crisis between... Paljon kiitoksia. Iranin ja Saudi-Arabian välillä vallitsee kriisi, Syyriaan on hyökätty ja muut tekijät osoittavat, että juuri tämä heikossa tilanteessa oleva alue kaipaa myöskin tukea. Konfliktit ovat kestäneet parikymmentä vuotta. Islamilainen valtio on toiminut alueella Maalla on suuria mahdollisuuksia. Irak on jo OPEKin toiseksi suurin öljyn tuottaja ja ekonomistit odottavat, että tänä vuonna kasvuluku on 6, reilu 6 prosenttia, reilu 4 prosenttia ensi vuotta. Ja tästäpä syystä Irakin hallitusta pitäisi pyytää ja patisteella hyödyntämään tätä potentiaalia auttaakseen kansaa koska tämä ongelma on aiheuttanut tämän tilanteen riistäytymisen käsistä. Meidän täytyy pyrkiä vaikuttamaan tilanteeseen siten, että 13 kohdan uudistusohjelma pannaan täytäntöön. Tämä on hallituksen käsialaa. Tarkoituksena olisi tutkia riippumattomasti ja puolueettomasti sitä, että ketkä ovat vastuussa yli sadan mieleen ilmaukseen osallistuneen henkilön kuolemasta. Kiitos. Kiitos. Rouva Piri, kaksi minuuttia sitten puolesta. President, minister. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Tässä kuussa kymmenet tuhannet tulivat kaduille shia alueella Irakissa – Protestit ovat aivan spontaaneja ja protestoijat, mielenosoittajat eivät ole asettautuneita, he eivät missään tapauksessa muodostaneet turvallisuusuhkaa. Siitä huolimatta heihin suhtauduttiin brutaalisesti, 110 kuoli, tuhannet loukkaantuivat ja joutuivat vankilaan. Sala tarkkaampujat ampuivat heitä katolta. Kollegat, sanon tämän aivan selvästi. Nämä toimet ovat aivan räikeitä, emmekä voi niitä hyväksyä. Ne ovat ihmisoikeuksien polkemista ja ne täytyy tuomita erittäin vahvasti. Samankaltaiset protesteja on ollut käynnissä useita kuukausia. Neljäsosa nuorista on työttömiä, perusjulkiset palvelut puuttuvat ja korruptiota on kaikkialla. Iranista ollaan huolissaan yhä enemmän. Hallituksen tekemät toimet ovat erittäin huolestuttavia, eivätkä todellakaan vie mihinkään hyvin lopputuloksiin. Nämä mielenosoitukset eivät ole päättyneet, mitään ei ole ratkaistu päinvastoin. 25.10. on hallituksen määräaika oikeuteen viemisen eh, suhteen niiden kohdalle, jotka ampuvat ihmisiä. Sen jälkeen ihmiset menevät taas kaduille. Me emme voi sallia sitä tehdä legitiimeihin pyytöissä vastata neljän kerran väkivallalla. Meidän tarvitsee rakenteellisia, sosiaalisia ja taloudellisia uudistuksia ja oman järjestelmänsä tarkistamista. Tähän vaaditaan poliittista rohkeutta. EU-parlamentti seisoo Irakin kansan takana ja jos halutaan olla mukana talouden, yhteiskunnallisessa, maan taloudellisessa yhteiskunnallisessa uudistuksista, olemme mukana. Meidän täytyy osoittaa, että EU on oikeudenmukainen ja luotettava kumppani tällä alueella. Thank you. Kiitos, rouva Al-Sahlani. Riini puolesta kaksi minuuttia. Thank you, Mr. Chair. Kiitos, puhemies. Minä aion puhua ruotsia, mutta nyt ensin kuitenkin tervehtisi Irakin väestö arabiksi. Irak 110 ihmistä kuoli näiden päivien aikana ja moni tuhat haavoittui. Joitakin jopa rinta tai pään ammuttiin. Eli ne, eli ne, joilla oli aseet, murhasivat viattomia siviilejä, jotka liihuttivat Irakin lippua ja hakivat oikeuksia itsellään. Oikeuksia niin, että saada loppu korruptiolla, että samat mahdollisuudet työhön, koulutukseen, niin että saa kunnon elämän arvoa, arvokkuutta. He huusivat, että haluavat kotimaan ylipäätään. Valitettavasti se tut- selvitys ei ole mitään saanut aikaan. Siellä ei edes mietitään kaikkien perustalaisia ongelmia se, että vaalilaki ei toimi kunnolla. Perustuslain hankalat pykälät, että saataisiin korruptiolle loppua. Tutkinnassa ei kertaakaan ministereitä osoitettu, joilla oli vastuu kaikesta tästä väkivallasta, johon mielenosoittajat kadulle törmäsivät. Tai ne, jotka eivät kuuluneet viralliseen turvajoukkoihin, ampuivat ja vandalisoivat muita puolueiden pääkonttoreita, TV-kanavia ja, ja rikkosivat kaikki ne kamerat, joilla haluttiin raportoida. Irak on maksanut korkean hinnan, herra puhemies, vapaudestaan. Sadamin takia. Sitten amerikkalaiset miehittivät. Sitten tuli al qaida ja nyt sitten ISIS viimeksi. Sota, jota Irakin kanssa kävi, kaikki vähemmistöt, kaikki armeijat, myös me täällä Euroopassa – Irakin täytyy nyt selittää nämä perustuslailliset ongelmat, joista aikaisemmin puhuin. Ja täällä meidän EUn olla johtoasemassa ja saada muutosta aikaan. Olen pettynyt siihen, että tällä, tänä iltana ei ole päätöslauselma, mutta toivon, että voimme selvitä sen, että katsotaan näiden mielenosoittajien perään ja toimia poliittisesti. Irakin kansa on myös elämän, arvoisen elämän. Kiitos. Mrs. Neumann. Edustaja Neumann, vihreiden puolesta minuut, puolitoista minuuttia. Hyvät kollegat, Irakin kansalaisilla on oikeus osoittaa mieltään, mutta silti yli sata ammuttiin kuoliaksi, yli 4000 loukkaantui, internet pistettiin kiinni, journalistien toimintaa kampitettiin ihmisoikeusloukkaustilanne on selvä. Myöskin turvallisuusjoukot ampuivat näitä asettomia mielenilmaukseen osallistuneita kohtaan. Toimia on niistä on luvattu tiedottaa, mutta mitään ei ole kuultu. Ja ensi perjantaina on uusia mielenilmauksia tiedossa. Ja olen yllättynyt siitä, että kahden vuoden ajan Euroopan unioni on ollut edustettuna Irakin sisäasiainministeriössä. ministeriössä. Viime vuonna henkilöstön määrää nostettiin huomattavassa määrin ja juuri siellä neuvotaan niitä, jotka ovat olleet vastuussa näistä kuolettavista laukauksista. Joten nyt kysyisin teiltä, kollega Tuppurainen, mitä Euroopan unionin Irakin edustusta tulee tekemään tämän kaiken pohjalta? Miten voidaan taata riippumaton tutkinta ja miten aiotte varmistaa, että tulevana perjantaina ihmisoikeuksia ei taas poljeta EUn edustuston kautta? Arvon kollegat, nyt jos koskaan meidän täytyy keskustella myöskin täällä täysistunnossa siitä, miten meidän edustustomme ulko, unionin rajojen ulkopuolella toimivat. Edustaja Mariani, minuutti. Merci, monsieur le président. L'Irak est un... Kiitoksia, hyvä puhemies. Irak on haavoittunut maa, varsinkin vuonna 2003 Yhdysvaltain toiminnan seurauksena. Sitä ovat loukkaaneet myös ISISin toiminta Ambarin alueella ja muualla. Sitä ovat vahingoittaneet useat hyökkäykset 100 000 amerikkalaista sotilasta on Irakin alueella. Brysselin huippukokouksessa vuonna 2018 puhuttiin niin sanotusta konsolidointimissiosta lokakuun mielenosoituksessa, samalla kun otan vastaan puhinvaeltajia, 20 000 shiittiä ovat erittäin ö, tuomittavia uskonnon asioista vastaavat vaativat sitä, että mielenosoitukset lakkautetaan. Meillä olemme aivan oikeassa, kun puhumme tästä sorrosta, joka kohdistuu mielenosoituksiin. Vuonna 2003 puutuimme tilanteeseen pohtimatta lainkaan, mitä se merkitsee tulevaisuudelle. Kuusi vuotta tämän toiminnan jälkeen tuo maa on tuhottu maa ja me kannamme siitä erittäin suuren osan vastuusta. Fotiga. Edustaja Fotiga minuutti. Thank you, President. Kiitos puhemies. Nyt on ollut toivoa ilmassa Irakissa ISISin tuhouduttua, vaikka vaikeuksiakin on ollut. Ja nyt valtavat mielenosoittajat korruptiota ja työttömyyttä vastustamassa, huonot palvelut julkisella sektorilla. Hallituksen reaktio oli varmasti ylimenevä johtain uhrien suuren määrään. Varmasti siellä provosoitiin myös ja siellä oli salaampuja, milisejä, jotka ampuivat katoilta aiheuttaen enemmän uhreja. Nuoria kuoli. Yli 6000 haavoittui. Meidän täytyy olla antamassa tukea pääministerin hallitukselle, mutta meidän on myös edellytettävä, että ryhdytään toimiin välittömästi, jotta voitaisiin estää väkivallan leviäminen. Kiitos. Thank you. Kiitos. Täällä oli juuri sinisen kortin kysymys, mutta tässä nyt puhujat puhuvat poliittisten ryhmien puolesta. Fotika puhui ECR puolesta, näin ollen en hyväksy sinistä korttia tässä vaiheessa. Rova Daily, minuutti Guen kielen puolesta. Thank you, thank you, President. This time... Kiitoksia. Vuosi sitten kävimme Irakissa kolme viikkoa sitten Meitä opastanut henkilö ammuttiin ja yksi 19-vuotias murhattiin tämän mielenilmauksen aikana. Mutta valitettavasti kukaan ei korvansa lotkauta. Yli sata kuoli, tuhannet loukkaantuivat, mutta tästä ei raportoitu laisinkaan. Me olemme tottuneita tämän alueen kärsimykseen, mutta kansalaisilla, nuorilla ei ole työpaikkoja, ei sähköä, ei vettä. Kaikki johtuu Irakin varojen priva- yksityistämisestä, resurssien hukkaan heittämisestä, korruptiosta. Tämä on pöyristyttävää. Ja se, että nykyhallitus, vaikka se on niin yhdysvaltalaismielinen, niin avoin Syyrian suuntaan ja Irakiinkin suuntaan, niin silti minä haluaisin varmistaa, että tekosista vastaavat saadaan tunnistettua. For non Sitoutumattomista. Castaldo minuutti. Kiitos puhemies. Protestit, jotka ovat myllertäneet Irakia, eivät ole etnisiä tai sektäärisiä, siellä on vain nuoria, kurdeja, siittejä ja muuta. He vastustavat korruptiota ja kroonista työttömyydet ja puuttuvia julkisia palveluita. Ja siksi haluavat kokonaan poliittisen järjestelmän uudistamista. Viranomaisten vastaus oli brutaali, väkivaltainen, toista sata kuoli, kun voimaa käytettiin. Ja, ja mielen Ostot varmasti jatkuvat ja nyt on tärkeää, että me vetoamme Irakin hallitukseen, että se kunnioittaisi myös perusvapauksia kansansa parissa. Ei pelkästään Irakissa vastusteta hallintoa. Kiin, Kiin, ja Sudan, Bolivia ovat esimerkkejä, missä on maailmanlaatuinen liikehdintä päällä. Ja aina siellä perässä on epädemokraattisia toimia, suljetaan internet tai sananvapautta rajoitetaan. Tämä on nyt säännöt, säännöstä pitämätöntä globalisaatiota ja se on johtanut näihin seurauksiin maissa ja maiden ulkopuolella. Se on johtanut sosiaaliseen pirstautumisten ja me, meidän täytyy antaa vastauksia. Mr. Ruiz de... Edustaja Ruiz de Vesan, puolitoista minuuttia. Gracias. Kiitoksia puhemies. Irak, tiedämme kaikki, ei ole pelkästään meidän sivilisaatiomme kehto, vaan myös yksi harvoista demokraattisista hankkeista, ainakin sellaisia pyrkimyksiä lähi -idässä. Tästä syystä minä uskon, että sinällään tämä projekti ansaisee kaiken poliittisen, diplomaattisen, jopa taloudellisen tuen unionilta. Mutta ilmeistä on, että mitä nyt viime viikkoina on tapahtunut siellä, e on tuomittavaa. Meidän täytyy tuomita Euroopan unionin puolelta se, meidän täytyy saada vastuulliset tuomiolle ja päästä käsiksi syihin, kun siellä on toista sata kuollut, tuhansia haavoittunut. Siellä on poliisit ampuneet mielenosoittajia vastaan, jotka olivat aseistamattomia. He vain vaativat, miten muutenkaan, parempaa yhteiskuntaa ja taloutta Irakiin. Siksi minä uskon, että meidän täytyy sitoutua tähän irakinlaisten tueksi puolustaa heidän ihmisoikeuksiaan. Kiitos puhemies. Edustaja Valsa Diaz, kaksi minuuttia. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Aion puhua Espanjaa. Totta kai osoittain sanani Romogerinille, kenellekään muulle. Irak on vuosien ajanut ollut jatkuvassa viola väkivallan kierteessä, tyytymättömyyden kierteessä, turhautumisen kierteessä ja siksi Euroopan unionin pitäisi auttaa maata hiljattain, kuten täällä on jo paljon puhuttukin. Tuhannet nuoret irakilaiset menivät kaduille protestoimaan korruptiota vastaan, peruspalveluiden puuttumista vastaan ja työttömistä vastaan, niin kuten täällä on jo todettukin. Totta kai aivan legitiimiä vaatimuksia ja sitten siellä on internet suljettu, häiritty toimittajia, käytetty käsittämättömällä tavalla väkivaltaa. Tästä syystä meidän täytyy tarmokkaasti tuomita väkivallan perusteeton käyttö. Ja se on johtanut yli 157 ihmisen kuolemaan ja tuhannet ovat haavoittuneita. Siksipä uhrille täytyy antaa korvausta ja täytyy saada vastuulliset myös syytteeseen. Tämä väkivallan kierre ja jatkuva tyytymättömyys jatkaa myös, jos täällä vastuulliset jatkavat hallinnossa, kuten tiedämme, keitä he ovat, korruptio, suosimisjärjestelmä ja poliittinen järjestelmä, joka luo vain jakolinoja maassa. Tästä syystä tämän vuoksi Euroopan unionin täytyy vaatia Irakin hallitukselta sitä, että kansainväliset sitoumukset täytetään, päästään eroon väkivallasta ja sitten taataan myös perusoikeudet, perusvapaudet, lehdistövapaus ja kokoontumisoikeus. Hyvät kollegat, tämä on meidän velvollisuutemme ja tästä syystä se täytyy olla myös meidän vaatimuksemme. Kiitos. Mrs. Tovalieri, one minute. Grazie, Presidente. Kiitos puhemies. Bagdadissa ja muissa Irakin kaupungeissa on käynnissä väkivaltainen opiskelijoiden ja nuorten työttömien tukahduttaminen, kun he ovat viikkoja mielenosoittaneet korruptiota ja kurjuutta vastaan. Nuoret edustavat 60 prosenttia väestöstä, 40 ilman työtä ja ilman tulevaisuutta. Erikoisvoikot ovat brutaalisti ampuneet, mielenosoitivasti on syntynyt kuollunuhreja, haavoittumia, haavoittuneita ja siellä korruptoitunut poliittinen elittin rikolliskumppanina jatkuva sota, kun on pystytty pääsemään eroamaan terrorismista. Erityisen vakava tilanne on kristillisten ja naisten parissa. Monilla Irakin alueilla itse asiassa ISIS on päivittäin kristittyjä murhannut ja Irakin nais, naisten kohdalla harjoittaa barbariaa. Meidän velvollisuutemme on puuttua, jotta voidaan ihmisoikeuksia Irakissa noudattaa. Kyse on meidän arvojamme uskottavuudesta ja vaarasta, että tulee uusia maahanmuuttovyöryjä yhteisön maihin. Kiitos. Mr. Edustaja Arfa, minuutti. Thanks, Mr. President. Since the beginning of... Kiitoksia, hyvä puhemies. Lokakuusta lähtien protestit Irakissa on pyritty parempaa elämää, parempia julkisia pal- veluita ja vähemmän korruptiota ovat kohdanneet vesitykkejä ja luoteja. Tämänkaltainen voimankäyttö on tappanut yli 105 ihmistä ja vahingot on yli 4000 ihmistä. Irakin viranomaisten täytyy pysäyttää. Meidän Euroopan parlamentissa täytyy vaatia Bagdadin hallitusta kuuntelemaan kansalaisiaan ja rajoittamaan turvallisuusjoukkojensa toimintaa. Irakilaisilla pitää olla oikeus puhevapauteen ja käyttää vapaasti internetiä. Kansainvälinen ihmisoikeuslainsäädäntö suojaa ilmaisun vapautta. Kaikki sellaiset mielenosoittajat pitäisi vapauttaa, jota ei ole syytetty rikollisesta toiminnasta. Lopuksi meidän tulisi myös ottaa esille se, että olemme huolissamme kollektiivisesta rankaisumenetelmistä, tai Irakin viranomaiset käyttävät niitä kohtaan, joilla on sukulaiset, jotka ovat liittyneet Daeshiin. Nämä saattavat aloittaa uuden väkivalta-aallon Irakista. Mr. Bartolo. Edustaja Bartolo, puolitoista minuuttia. Grazie. Kiitos puhemies. Bagdadissa ja lähistöllä on jo tu- satoja kuolia, kuolonuhreja, tuhansia haavoittuneita väkivallan kierteen vuoksi näiden viikkojen aikana. Tämä väkivallan ilmiö ei synny tyhjästä, vaan se on sosiaalisten taloudellisten ongelmien hedelmää. Ne ovat niin vakavia, että ne nyt pieksevät maata, joka pyrkii pääsemään eroon sodasta, joka on sen saanut sen polvilleen. Tyytymättömyys on vienyt tuhansia kansalaisia, nuoria, yliopistoväkiä kaduille tärkeimmissä kaupungeissa Irakissa. Tämä on osoitus valtavasta korruptiosta, joka estää kehitystä ja nykyaikaistamista maassa. Kaikki tämä liittyy totta kai valtavaan nuorisotyöttömyyteen, joka on hälyttävää. Ja se on johtanut, että elämän kustannukset ovat nousseet. Ja totta kai se on johtanut tällaisen sosiaaliseen konfliktin räjähtymiseen. Siksi tässä mielenosoituksen oikeuksen, oikeus pitää tunnustaa, hallituksen pitää taata sananvapaus ja myös mielenosoitukset niin, että kunnioitettaisiin myös ihmiselämää ja oikeuksia. Euroopan unionin täytyy tuomita kaikenlainen väkivalta ja olla tarkkana siinä, miten alue kehittyy jatkossa. Meidän täytyy jatkossakin pyrkiä saman aikaan poliittista, sosiaalista ja taloudellista vakautta maassa ja koko alueella. Kiitos. Näin päättyy varsinainen keskustelu ja nyt seuraavaksi on puhujaluotteloa. Herra Tsuhonaru doamnă președintă trebuie să recunosc că sunt revoltat și... Kiitoksia. Myönnettäköön, että olen tyrmistynyt ja kauhuissani, sillä en olisi ikinä voinut kuvitellakaan, että tällaista väkivaltaa ilmenee vielä näinä aikoina. Kun näen tällaista väkivaltaa, joka kohdistuu avuttomiin, niin en voi kuin ihmitellä, miten kauhea ihminen tähän kykenee. Ilmaisun vapaus, joka on perusoikeus, joka on kaikilla ihmisillä, tätä oikeutta poljetaan nykypäivänä. Mutta jos katsotaan vasemmalle ja oikealle ja unionin rajojen ulkopuolellekin, niin tämä tilanne toistuu toistumistaan kautta maailman. Ehkäpä meidän pitäisi istuutua saman pöydän ääreen ja pohtia, mikä suunnitelma toimisi tällaisessa tilanteessa, jottei tällaisia tapauksia joutuisi, jouduttaisiin enää todistamaan. Olen kauhuisani ja tyrmistynyt. Toivottavasti löydämme yhteisen ratkaisun, jotta voimme välttyä tällaiselta. Edustaja Konecna. Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení... Kiitoksia, puhemies, hyvät kollegat. Tutkimuskomitean päätelmät ovat selvät. Vastuu 107 ihmisen kuolemasta viimeaikaisissa mielenosoituksesta kuuluu pelkästään turvallisuusjoukoille. Tämänkaltaisten joukkojen brutaalius on täysin tuomittavaa. Jos ihmisiä hakataan ja heidät tapetaan ilman, että heitä suojellaan, se merkitsee sitä, että demokratia on vaarannettuna. Tietysti Yhdysvallat on tuonut paikalle paljon ongelmia, mutta toivomme, että Irak on paremmassa tilanteessa tulevaisuudessa. Jos vastaukset mielenosoituksen ovat aseet, se osoittaa, että Irakin demokratia vetäytyy. Brutaalius turvallisuusjoukkojen puolelta täytyy tuomita kaikkialla, jopa Kataloniassa. Hävetkää. Herra puhemies, tuhannet pääasialliset nuoret ovat osoittaneet mieltään korruptiota ja työttömyyttä vastaan, vaatien vastuullista hallitusta. Turvallisuusjoukot ovat syyllistyneet väkivaltaisiin toimiin, tappaen satoja ja haavoittain tuhansia. Näihin ihmisoikeusloukkauksiin ja murhiin on puututtava. Kaikki mielenosoittajat on vapautettava, mikäli heitä ei ole syytetty oikein perustein mistään. Tässä on menty liian pitkälle. Mielenilmaisun oikeutta on rajoitettu. Nämä ihmiset eivät ole rikollisia me emme voi hyväksyä sitä, että ihmiset vaiennetaan tällä tavalla. Muistutamme halutusta siitä, että kansainvälinenkin lainsäädäntö takaa ihmisille oikeuden kokoontua ja osoittaa mieltään. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Wallace. Äh. Irak on rikki mennyt maa. Ei ole mitenkään yllättävää, että ihmiset siellä protestoivat. Ei ole yllättävää, että hallitus on aika hyödytön. Vahinko on tapahtunut jo tässä maassa. Irakissa. Onko koskaan saatu nähdä mitään näin huonoa tilannetta viimeisen 30 vuoden aikana? Uskomatonta! European states are not innocent. Ja valitettavasti kyllä Euroopan jäsenvaltiot eivät myöskään ole syyttömiä. Totta kai Amerikasta tätä veivät eteenpäin. Kysymys oli resursseista, kysymys oli hallinnonmuutoksesta. Nämä ongelmat, jotka ovat aiheuttaneet, jotka ovat aiheuttaneet kansalaisille, yli miljoona ihmistä on tapettu siellä. Ja siellä joku tapetaan nytkin. Se tärkeää. Katsokaa, miten monta meppiä tällä on paikalla paljon useampi on ollut kiitostunut siitä, että pommitetaan koko paikkaa, kuin että nyt autetaan tuota maata. Mitä voimme tehdä? En tiedä. Läntisten valtioiden on itse asiassa niin vaikea auttaa maita ilman, että raiskaavat tuon maan kaikista sen resursseista ja hyödyntävät sitä loppuun asti. That concludes the list of... Näin keskustelua puheenjohtajalla päättyy. Ja nyt puheenvuoron saa Rova Tuppurainen varapuheenjohtajan korkean edustajan puolesta. Olkaa hyvä. Puhemies, saaneen todeta, että tämä oli hyödyllinen keskustelu ja tietenkin ajankohtainen. Ja saanen tässä yhteydessä kiittää edustajia näistä kommenteista ja ehdotuksistanne. Keskustelu